Saksan viranomaiset ovat ilmoittaneet minut, että herra Kohn on valittu Martin Schulzin tilalle alkaen 24. helmikuuta 2017. Parlamentti vahvistaa hänen valintansa. Toivotan uuden kollegan tervetulleeksi.